Juuri näistä investoinneista on pulaa. Tarvitaan visio, talouspolitiikan visio ja keinot, jolla kaikki toteutetaan. Sillä hetkellä voidaan nähdä, miten tämä parhaimmin saa muotonsa. Uskon, että tässä on nimenomaan suuri ero, miten me ja miten neuvosto economic governance-termin näemme. Kiitos. No, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Langelle puolitoista minuuttia. Signor Presidente, signor Presidente